Pán predseda. Dobré ráno, kolegové. Dnešní denní zahá... Hyvää huomenta, arvon kollegat. Avaan tämän päiväisen istuntomme. Esityslistan ensimmäinen kohta kollega Kutasin mietintö aiheesta EIPn vuosikertomus 2009. Täällä on paikalla myöskin EIPn pääjohtaja Filip Maistat. Tervetuloa. Hän osallistuu keskusteluumme. Ja alustuspuheenvuoron saa esittelijä Kutas. Olkaa hyvä, neljä minuuttia. Mulțumesc mult, domnule președinte. Kiitos paljon, puhemies. Hyvä, puhemies, hyvät komission jäsen, hyvät kollegat.